Kiitoksia näistä lämpimistä tervetuloa toivotuksista, jotka kohdistuivat juhlavieraaseemme Portugalin tasavallan presidenttiin. Haluaisin sanoa teille, arvon presidentti, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ja lämpimät tervetuloa toivotukset erityisestikin tietyistä syistä. Niin kuin tavanomaista on heti vaalien jälkeen, ja heti sen jälkeen, kun Rebelo de Sousa nimitettiin presidentiksi, onnittelen häntä puhelimitse. Puhelin, puhelun yhteydessä presidentti sanoi minulle seuraavaa. Minä toivoisin, että ensimmäinen valtion vierailuni Portugalin ulkopuolelle kohdistuisi Euroopan parlamenttiin. Tämä oli pelkästään symbolinen ele valtion päämieheltä. Keskustelussa presidentin kanssa intensiivisesti keskustelimme juuri Euroopan tilanteesta ja hänen maansa roolista tässä. Nyt siteräisin, mitä hän sanoi. Minun vierailuni tänne on ilmaisuni siitä, että olen täysin vakamuksellinen, syvästi vakamuksellinen eurooppalainen. Kuten tiedätte, Euroopan, Portugalissa nyt on presidentti, joka haluaa syventää kansainvälisessä politiikassa suhdettaan juuri Euroopan, maansa suhdetta Euroopan unioniin. Lämpimät kiitokset näistä sanoista ja nyt saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Signor president, signor... Arvon puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia paljon, arvon puhemies, siitä, että kutsuitte minut demokratian taloon vieraksi kuukautta sen jälkeen, kuin minusta tuli Portugalin tasavallan presidentti. Tämä on myös suuri kunnia. Olen kiittää myöskin puhemies Martin Schulzia siitä, että hän sali sen, että pystyn puhumaan Euroopan kansojen legitiimille edustajalle Euroopan parlamentille. kysyn demokratian talosta, jolla minä tänä päivänä puhun. Mitä muuta eurooppalaista instituutiota ei ole, joka niin suuressa määrin perustuisi vapaudelle, turvallisuudelle ja kansalaisten osallistumiselle kuin Euroopan parlamentti ja kaikki sen edustajat jotta voin tänä päivänä olla täällä puhumassa teille. Kun voin olla täällä puhumassa teille, tämä on osoitus eurooppalaisesta integraatiosta. Sen jälkeen, kun Portugalin demokratia syntyi ja vaka- vakiintui, Tämä on myöskin merkki henkilökohtaisesta sitoumuksesta ja omasta ajatuksestani. Minä kuulun niiden portugalaisten sukupolveen, joille eurooppalainen integraatio ja Eurooppa oli unelma joka merkitsi demokratiaa, taloudellista kehitystä, siirtomaa ajan purkua ja oikeudenmukaisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta, diktatuurista vapautuminen, demokratia olivat äh, imperiumin loppu, mutta se, osoi, se tarkoitti Euroopan tulemasta mukaan Eurooppaan historiallisesti katsottuna ja kulttuurisesti katsottuna kehityksen kehtoon. Silloin kun Euroopasta tuli tärkeä maahanmuuttoalue ja myöskin tärkeä kaupankäynnin keskus vuosittain sitten. Katsomme, että siitä kaikki alkoi sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kulttuurin erittäin elin, suuri elin, elin, elinvoimaisuus myöskin kukoistavat Euroopassa, Euroopastakin, Portugalistakin katsottuna. Siksi kun äh, opiskeluaikoina matkustin Euroopan parlamentin vieraksi. Muistelen tuota vierailua lämmöllä. Omata toimeni, kun olin kaksikymppinen ja vuonna vuosien 75-76, kun olin kokouksen jäsenenä, olin erittäin, olin itse Eurooppa-asioista kiinnostuneen elimen jäsenenä ja sitten innostuin kovasti, kun maani haki jäsenyyttä Euroopan unionissa ja sitten liittyi 80-luvulla yhtenäisvaluuttaa. Kun otettiin käyttöön, olin sitä tukemassa ja tuli myöskin sitä, että vähemmistöhallitus teki päätöksen, että euro, Portugali liittyi eurovyöhykkeeseen, euroalueeseen. Oli myöskin erittäin ylpeä siitä, että Portugalin portugalainen Barroso valittiin komission puheenjohtajaksi. Olin siitä äärimmäisen ylpeä. Voin kertoa teille, kuinka ylpeä olin ja olen edelleenkin niistä toimista, joihin Euroopan parlamentin jäsenet, portugalaiset jäsenet ovat ryhtyneet ja tehneet niin hyvää työtä täällä. Olen teistä kaikista ylpeä. Vahva vakaumus ei järky. Olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että Euroopan unionilla on korvaamaton rooli Euroopassa ja maailmalla. Siitä lähtien, kun Portugali on ollut demokratia, se on ollut uskollinen tällä ajatukselleen kansallisessa huolimatta siitä, mikä hallitus tai presidentti maassa on ollut. Tänä vuonna Portugali juhlii perustuslakinsa 40-vuotispäivää. Sen perustuslain pohjalta Portugalin panotettiin vapaus ja demokratia. Portugalin demokratian vakiinnuttamisessa Euroopan unionilla on ollut äärimmäisen tärkeä rooli. Yhtä perustavanlaatuisen tärkeää on ollut Euroopan myötävaikutus minun maani kehitykseen – ja siihen, kuinka Euroopan avulla on pystytty parantamaan Portugalin kansalaisten elinolosuhteita. Portugal on pystynyt hyötymään Euroopan unionin rakennerahastoista. Niiden avulla on pystytty uudenaikaistamaan maata ja tekemään uudistuksia työmarkkinoille ja tärkeitä infrastruktuureja on pystytty rakentamaan. Eurooppaisten sääntöjen noudattamisen valossa Portugali joutui hyvin nopeassa ajassa tekemään uudistuksia, jotka tehtiin suurimmissa maissa 40 vuodessa. Portugalin siirtomaa, kauden purku ja se, että 9 miljoonaa ihmistä Portugalia puhuvaa Afrikkaista muun muassa otettiin asumaan Portugaliin, oli merkittävä askel. Vuonna 1982 jälkeen päästiin yli erittäin vanhakantaisesta siirtomakauteen perustuvasta taloudesta. Ja me tulimme mukaan eurooppalaiseen globaaliin maailmaan, joka johti että pikkuhiljaa maassa yksityistettiin palveluita, ja siellä syntyi myöskin uusia palveluita ja teollisuuden aloja tuon kehityksen myötä. Näiden kustannusten, näiden muutosten kustannukset näin lyhyessä ajassa olivat valtaisat. Ja ei edes Euroopan unionin varoilla ja tuella, jota saatiin Euroopasta pystytty varmistamaan tarvittavaa valtiontalouden vakannuttamista. Eurooppalainen kriisi 2008-2009 tuli kaikkien rakenne, ratkaisemattoman rakenneongelmien päälle. Kolmen ja puolen vuoden ajan olimme mukana talouden sopeuttamisohjelmassa, jotta komissio ja keskuspankki ja kansainvälinen valuuttarahasto ohjasivat. Me joudumme suurelle koetukselle Portugalaisten historiallinen kyky vastata kriiseihin ja tehdä henkilökohtaisia uhrauksia oli kovalla koetuksella. Sisäiset ja ulkoiset rahoitustaseet, talouden taseet piti saada kuntoon. Portugalin presidenttinä olen ylpeä nyt ollessani täällä tänään puhumassa Euroopan parlamentille. Olen erittäin ylpeä Portugalin. Voin sanoa, että Eurooppa tuki Portugalia vaikeina aikoina ja Portugali piti kiinni sitoumuksistaan. Portugali pääsi puhtain paperein pois tästä sopeutusohjelmasta. Pääsimme siitä yli. Tänä päivänä Portugali haluaa jatkaa eteenpäin. Haluamme jatkossakin pitää kiinni talouden vakaudesta. Haluamme valvoa vajetta ja julkista velkaa, pitää ne aisoissa samanaikaisesti. Meidän täytyy auttaa sosiaalisia sektoreita, jotka ovat valtavasti kärsineet viime aikoina. Yksityisinvestoinnit ja vienti ja myöskin kotitalouksien kysyntä ja näiden kasvu voivat johtaa talouden kasvuun. Tämä on se tie, jolle me pyrimme. Haluamme myöskin makrotalouden tasa, saattamaan tasapainoon. Meillä on kuitenkin nyt erilainen työ joita nyt tämän suhteen teemme. Hallitus on Euroopan myönteinen ja me pidämme kiinni sitoumuksistamme kansainvälisesti katsottuna. Ja me, tätä työssä tukee Portugalin parlamentti. Ei pelkästään kaksi tärkeintä poliittista eurooppalaista puoluetta, vaan myöskin muuto puolueet ovat tukemassa tätä työtä. Puolueet, jotka aiemmin olivat ulkopuolella eivät olleet mukana aiemmin hallituksessa. Kaikki nämä puolet ovat nyt yhdisteet voimansa ja tukevat tätä politiikkaa. Vaikka minun juureni ovatkin toisaalla verrattuna parlamentaariseen enemmistöön tällä hetkellä, minä kuitenkin kaiken portugalilaisten presidenttinä olen sitä mieltä, että on oleellista tuoda rauha maahamme, on parantaa haavat rakentaa uudelleen konsensusta. Siitä syystä minun viestini on aivan selkeä, hyvät naiset ja herrat. Vakaus, ei poliittisia kriisiä taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten päälle. Pyritään etsimään laajempi pohjaista konsensusta, vahvistaa rahoitusjärjestelmää ja Äh, tämä välittää hyvän viestin. Näin voimme myös parantaa hallinnollista kapasiteettia, oikeudellista kapasiteettia, pönkitetään yritysten mahdollisuutta toimia ja lisätään sosiaalista kohesiota. Toivon todellakin menestystä siihen, että pyritään yhdistämään yhteiskunnalliset huolet ja taloudellinen tilanne niin, että kaikki pohjautuu kasvuun ja sisämarkkinoiden dynamiikkaan. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat. Minä olen ehdottomasti Eurooppa-mielinen. Se Eurooppa, josta uneksin ja josta uneksin ja josta portugalaisten suuri enemmistö uneksii, joutuu kohtaamaan paljon monimutkaisempia haasteita kuin mitä sillä on aiemmin koskaan ollut edessään. Nämä ovat haasteita, jotka sanovat meille, että nyt ei ole oikea aika epäröidä. Se, että ajatellaan unionin tulevaisuutta, sen pitäisi mahdollistaa se, että saamme uudelleen aikaiseksi vaurautta ja rauhaa meidän täytyy jatkaa äärinationalismin ja muukalaisvihan torjumista. Meidän täytyy kääntää selkämme eristäytyneisyydelle. Tämä on hieno perintö, jota meidän täytyy viedä eteenpäin. Keskustelu Euroopan unionista ja sen uusista haasteista on hedelmällistä, jos se vain jatkuu keskustelun Euroopan kansalaisten kanssa ja kunnioittaa periaatetta oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alueesta yhdessä solidaarisuuden ja oikeuden kunnioittamisen kanssa. Yhteiskunnallisen oikeuden siis. Siitä syystä on tärkeää, että Euroopan johtajat ja kansalliset johtajat kiinnittävät huomiota näihin tavoitteisiin ja pohtivat myös sitä, mitä demokraattinen yhteiskuntamme haluaa. Me tarvitsemme lisää eurooppalaista toimintaa. Se Eurooppa, josta uneksin, sen täytyy pysyä yhtenäisenä solidaarisuudessaan sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sen täytyy katsoa myös mahdollisia tänne tulijoita, sen täytyy aina pyrkiä yhteisiin ratkaisuihin, ratkaisuihin sotiin sen naapurialueilla ja ratkaisuihin pakolaistilanteessa. Ja tässä tapauksessa Portugali on osoittanut esimerkkiä. Portugali on yksi suurimmista pakolaisten vastaanottajamaista Euroopan unionissa kun pakolaisten määrä suhteutetaan sen väestön määrään. Se on osoittanut halukkuutensa ottaa vastaan pakolaisia Portugalin yhteiskuntaan. Kyseessä on tilanne, joka vaatii sitä, että Perustavanlaatuisia kysymyksiä ei tulisi jättää lyhytaikaisten kiireellisten asioiden varjoon, eikä tarjota riittämättömiä ratkaisuja niihin. Se Eurooppa, jota minä haluan, joka on joutunut niin usein kärsimään totalitaristien tai barbaarien kynsissä, sen täytyy nousta uskonnollisen fanattiuden yläpuolelle ja terrorismin yläpuolelle. Meidän täytyy siitä syystä toimia solidaarisesti näinä vaikeina ja traagisina aikoina, jotka johtavat hyökkäyksiin, jotka täytyy ehdottomasti tuomita. Vielä kerran haluaisin ilmaista solidaarisuuteni Ranskalle ja Belgialle. se siis Eurooppa, josta uneksin, on Eurooppa, jolla on maailmanlaajuisia poliittisia kunnianhimoja, joka ottaa huomioon myös taloudelliset edut. Siitä syystä sen äänen täytyy olla yhä enemmän kuuluvissa. Sen täytyy tehokkaasti viedä eteenpäin kansainvälisiä tavoitteita, kuten esimerkiksi rahoituksesta avoimuutta. Ja meidän täytyy saada aikaiseksi myös oikeudenmukaisuus ympäristön suhteen sukupolvien välille. Se Eurooppa, josta uneksin, on Eurooppa, joka johtaa taloudellista, tieteellistä, kulttuurillista todellisuutta. Eurooppa, joka ottaa huomioon kaikki väestön osat, myös nuoret, joka torjuu kasvavaa pessimismiä ja vastustusta. Se ottaa uneksin Portugalissa ja sen ulkopuolella sisältää kaikki ne, jotka uneksivat samaa unta siitä, että Eurooppa tuo vapautta, demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, solidaarisuutta ja avoimuutta meille kaikille. Se Euroopasta uneksin on Eurooppa, jossa Portugali on etunenässä. Ja se on optimistinen, sen täytyy sitä olla. Muussa tapauksessa se enää ei ole Eurooppa. Se ei ole tulevaisuuden symboli. Se Eurooppa, josta uneksin pitää mielessään sen, mitä Portugali oman yksinkertaisuutensa vahvuutena on tuonut muilta mantereilta, kulttuureista ja kansallisuuksista. Ja se on meille valtava rikkaus. Portugali, jonka olen tänne tänään mukanani tuonut, on ylittänyt valtameriä ja käynyt kaukaisissa maissa, mutta ei koskaan ole unohtanut sitä, että se kuuluu Homeroksen, Shakespearein, Goethen, Proustin, Cervantesin, Danten Joycein, Strindbergin, Kunderan, Kafkan, Zimborskan ja Pessoan maahan ja monien monien muiden. Me olemme eurooppalaisia, olemme aina eurooppalaisia. Kiitoksia. Kiitoksia paljon, arvon presidentti. Ei minun tähän yhteyteen mitään muuta enää sanokaan. Toivotan teille kaikki onnea menestystä äänestyksiin. Te olette tervetullut Euroopan parlamenttiin ihan milloin tahansa. Ja voin todeta, että teidän puheenne antoi rohkeutta parlamentin jäsenille. Mä ajattelemme juuri eh, suurella valtavalla enemmistöllä tismalleen samalla tavalla kuin tekin. E Hyvää päivää, hyvät kollegat. Aloitamme äänestykset, mutta Vaarirun pyytänyt puheenvuoron tässä vielä. Grazie, presidente. Spostovani, ta parlament je... Kiitoksia, puhemies. 17. joulukuuta viime vuonna hyväksyttiin päätösasema, joka liittyy ihmisoikeuksia koskevan vuosikertomukseen. Kohta, kohdassa 78 tuossa mietinnössä tai päätösauselmassa me puhumme ihmisoikeuksista Sahelin alueella. Nyt nuoret ihmiset Marokossa ovat ryhtyneet nälkälakkoon. He eivät, heidät väärin perustein tuomittiin Marokossa tuomioistuimessa. Haluaisin vedota Euroopan parlamentin puheenjohtajan ja komission, jotta he ottaisivat yhteyttä Marokon viranomaisiin tämän asian osalta ja vaatisivat sitä, että nämä vangitut vapautettaisiin ja ihmisoikeuksia kunnioitettaisiin Sahelin alueella. Kiitoksia edustaja Weigel. Nyt äänestyksiin. Ensin kuitenkin pari tiedotusta.